Uusi luku alkaa siinä, että mitä täällä Euroopassa aikaan saadaan vuosittain. Näin saamme päätökseen keskustelun. Äänestys toimitetaan huomenna keskipäivällä. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyseessä on komission julkilausuma joka koskee IMFn uuden pääjohtajan valintamenettelyä ja euroalueen ulkoista edustusta. Me aloitamme äh, julkilausumalla komissaari Rehn. Äh, Arvoisa puhemies, äh, hyvät parlamentin jäsenet, kiitoksia kovasti ähm, hyvin relevanteista kysymyksistä. Komissio on tyytyväinen päätökseen, joka tehtiin 20. päivä toukokuuta tänä vuonna koskien IMFn pääjohtajan valintaa. Se selventää valintamenettelyä. Komissio on samaa mieltä siitä, että valintamenettelyn pitää olla avoin, läpinäkyvä ja sen pitää perustua ansioihin. Tämän avulla kaikki hakijat eri jäsenvaltioista voivat kilpailla ansioidensa pohjalta ja silloin otetaan kaikki relevantti huomioon. E- EUn jäsenvaltiot ovat sopineet, että me tuemme pätevintä hakijaa, ehdokasta, joka täyttää ne korkeat vaatimukset, jotka liittyvät tehtävään. Tällainen ehdokas on ihminen, jonka pitää olla osoittanut sitoutumistaan ja pätevyyttään, samoin kuin tuntemustaan kansainvälisessä rahoituskysymyksissä. Komissio tukee tätä sopimusta ja komissio tukee aivan täysin ministeri Christine Lagardin ehdokkuutta. Hän on pätevä ja kokenut ehdokas, joka on äh, saanut kunnioitusta kansainvälisessä yhteisössäkin. Hän äh, tuntee erittäin hyvin Euroopan talouden EUn päätöksentekoelimet. Se on ansio hänelle, mutta tämän lisäksi hän, hänellä on vahvaa kokemusta myös globaalista taloudesta, talouden hallinnasta. Esimerkiksi G20-puheenjohtajana ollessaan. Haluaisin lisätä tähän vielä sen, että viime vuonna saatiin aikaan sopimus G20-kokouksessa Soulissa Koreassa, että vähennetään Euroopan edustusta IMFn johtokunnassa. Näin voimme lisätä nousevien markkinatalouksien osuutta ja äänivaltaa tänä vuonna euroalueen ulkoinen edustus, joka liittyy eh, IMFn eh, uudistuksiin. Eh, se ei ole aivan suoraan sidoksissa IMFn pääjohtajan valintaan. Komissio on kuitenkin sitä mieltä, että Euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden etu on se, että mennään yhteiseen edustukseen eh, euroalueella, EU:ssa, eh, edustuksessa, IMFssä eh, vähitellen. Ja niin kuin tiedätte, minä olen täysin sitoutunut uudistuksiin ja täytäntöönpanoon, jotka liittyvät EUn talouden hallintaan sekä ulkoisesti että sisäisesti. Haluaisin noudattaa Jean kokeiltua menetelmää. Eurooppa rakentuu konkreettisten e, askelten kautta askel kerrallaan. Siinä on pienempiä ja suurempia askelia otettavana. Sitä syystä meidän täytyy viedä päätökseen sisäisen hallintomme uudistusprosessi, joka, jota tarvitaan kiireesti ja se vie sitten meitä eteenpäin, kun se täytäntöön pannaan. Ja sen jälkeen puutumme ulkoisen edustuksen ongelmaan, joka on sitten taas toinen suuri askel sen jälkeen, kun täytäntöönpanno on kunnossa. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti komissaari. Sitten poliittisten ryhmien puhujat. Ensinnäkin EPPn puolesta Wortman Kool, kaksi minuuttia. Eh, eh, Kiitoksia kovasti puhemies kun edellinen IMFn äh, pääjohtaja tai johtaja äh, astui virkaansa, paljon puhuttiin IMFn äh, tarpeellisuudesta ja siitä, kuinka se toimii, mutta nyt me olemme muuttaneet mielipiteemme asiasta, koska kriisin aikana olemme ymmärtäneet, kuinka riippuvaisia me olemme toisistamme. Ja kriisin aikana sitä tottuu siihen, että haluaa pyytää apua toisiltaan ja olemme todenneet, kuinka tärkeä IMFn rooli on myös meille eurooppalaisille. Joten on äärimmäisen tärkeää, että tulevina vuosina IMF edelleenkin esittää tärkeää roolia globaalin hallinnoinnin saralla, jotta saamme aikaan laajempaa rahoituksellista tasapainoa maailmassa. Euron kriisin aikana olemme kokeneet aika ikäviä asioita valitettavasti. Ja te jo puhuitte siitä, mistä minäkin halusin puhua. Mehän puhumme tänään IMFn johtokunnan tulevasta jäsenestä, ja te olitte aivan oikeassa, kun sanoitte, että tämän menettelyn täytyy olla mahdollisimman avoin, mutta sitä ei pidä salata, että meillä on erinomainen ehdokas täällä Euroopassa. Ja on erittäin hauskaa ja hyvä asia, että me voimme tänään tässä parlamentissa tukea ehdokastamme, koska kriisin aikana. On äärimmäisen tärkeää, että meillä on joku, jota suositella, nainen, joka on erittäin pätevä tähän virkaan. Myös nais, nais, naisille ominaiset ominaisuudet saattavat olla erittäin tärkeitä sen lisäksi, että henkilö on muuten pätevä. Ja tällä nimenomaisella henkilöllä on äärimmäisen hyvä, hyvä ja kattava kokemus monikansallisesta hallinnoinnista, joten me ehdottomasti tulemme antamaan Legardille tukemme, jotta hänestä tulisi IMFn seuraava pääjohtaja. Kiitoksia kovasti. Wortman Kohl. Seuraavaksi Vere neljä minuuttia sosialistien puolesta. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, minä mietin, minkä tähden te kiirehditte tätä julkilausumaa. Kun nyt kuuntelin teidän puheenvuoroanna, te sanotte lopuksi, että loppujen lopuksi me olemme tässä uudistamassa talouden hallintoa ja ulkoinen edustus euroalueella. Se ratkaistaan myöhemmin minä en kyllä ole samoilla linjoilla teidän kanssanne, eh, jos sopii sanoa. Yksi ongelmista Euroopan unionissa on juuri ulkoisen edustuksen ongelma euroalueella. Me eh, olemme nähneet, miten rahasota eh, saa eh, todellakin viedä tyhjäksi kaikki ne ponnistelut, joita on tehty euroalueella, yritetty olla eh, tiukkoina, eh, kun katsotaan valtion velkoja. Eurooppalaiset Eurooppalaiset eivät voi olla täysin vaativia sisäisesti ja sitten antaa ulkoisessa suhteessa valuuttansa liukua minne vain ei ole mitään ulkoista voimaa, jos ei ole sisäistä voimaa, joten tässä suhteessa en ole kannalla, kannallinen. Tiedän, että tehtävä on vaikea ja Euroopan parlamentti on jo usean vuoden ajan tukenut sitä, että meillä pitää olla euroalueen ulkoinen edustus ja eh, nimenomaan IMFssä. Dominik Stroskan nimitettiin IMFn pääjohtajaksi ja me olimme hyvin erilaisessa tilanteessa tuolloin. Hän itse sanoi, että olen ehkä viimeinen eurooppalainen IMFn johdossa, mutta sen jälkeen tilanne on muuttunut hyvin merkittävästi ja se alue, jossa IMF on ratkaisevassa asemassa, on juuri Eurooppa. Ja kun puhutaan äh, suurista investointipankeista Yhdysvalloissa, äh, äh, me emme ole samassa pöydässä. Me näemme kyllä, miten Yhdysvaltain taloustilanne enemmän tai myöhemmin. Siitä keskustellaan IMFssä. Tätä kautta tilanne on hyvin paljon monimutkaisempi kuin että pitäisi tietää, onko kyseessä tuo vai tuo henkilö, joka on pääjohtajana. Totta kai eurooppalaisilla pitää olla oma edustuksensa. Haluamme olla toimijoita näissä tärkeissä foorumeissa, mutta minä itse mietin sitä, minkälaista politiikkaa me haluamme toteuttaa kansainvälisillä näyttämöillä, minkälainen valtuutus pitää olla näillä kansainvälisillä näyttämöillä kun katsotaan eh, Euroopan unionin painoarvo ja sen painoarvo eh, Euroopan eh, sisällä, kun katsotaan spekulointia, investointeja, työllisyyttä. Ja meidän mielestämme kuka tämä henkilö nyt sitten onkaan pääjohtajana. Hänellä on erittäin suuri merkittävä tehtävä. Nyt ei pidä tuhota niitä edistysaskeleita, joita on saatu Stroskanin kaudella, koska hän on saanut hiukan eteenpäin tuota linjaa, joka on valinnut Washingtonissa. Meidän mielestämme se olisi väärä askel ja loppujen lopuksi IMFn paikka eh, YK puitteissa. Sitä pitäisi miettiä myös. Eurooppalaisilla on eh, oma ehdokkaansa. Meidän pitää miettiä myös sitä valtuutusta, joka hänelle annetaan eh, ajatellen globaalia hallintaa ja näitä haasteita, joita meillä on kriisissä edessämme. Kiitos. Madame Beres. Kiitoksia kovasti, Rova Beres. Nyt alderyhmän puolesta Schmidt, kaksi minuuttia. Tack för svaret, herr kommissionär. I slutet av juli... Kiitoksia, rouva puhemies. Komission jäsen. Kesäkuun loppuun mennessä meillä täytyy olla nimitettynä korvaaja herra Straskaanille, jota syytetään hyvin vakavasta rikoksesta. Ja hän joutuu sitä oikeuteen, ja se on tietysti haitaksi IMFn imagolle. Näiden myrskyisten viikkojen aikana on tärkeää, että IMFllä on uusi pääjohtaja. Ja uskon, että Travalgaardin ehdokkuus on oikein hyvä. Hänellä on monien jäsenvaltioiden tuki ja komission tuki. Ja mielestäni meillä ei voi olla vain yhtä ehdokasta. Mm, suhteessa vaikka Euroopan vaikutusvaltaan. Mielestäni meidän täytyy varmistaa, että muistamme Lissabonin sopimuksen jossa puhutaan mahdollisuudesta, että olisi erilaisia toimenpiteitä, joilla voitaisiin yrittää kohentaa Euroopan asemaa. Ja kuten Rova Beres sanoi, niin kysymys täytyy asettaa hyvin selkeällä tavalla siitä, että miten reformi tehdään IMFssä. Täytyy varmistaa, että pääjohtaja toteuttaa ne uudistukset. On myös tärkeää, että Euroopan edustus IMFssä täytyy vahvistua myös. Kaikkien intressi on se, että on vahva IMF, joka voi toimia maailman pankkiirina. Tarvitsemme voimakkaamman EUn, jolla on selkeä ääni. Kiitos. Seuraavaksi Swinburne, kaksi minuuttia ECR-ryhmän puolesta. Tämän päivän epävarmassa taloudellisessa tilanteessa on erittäin tärkeää, että globaalit instituutiot voivat varmistaa rahoituksellisen ja taloudellisen vakauden, josta monet maat ovat riippumaisia sen sijaan, että tekisivät symbolisia poliittisia lausuntoja. IMF ei ole mikään symboli, vaan se on toimiva instituutio, joka tarvitsee vahvan johtajan, joka ymmärtää vahvasti rahoitusmarkkinoita, jolla on taitoja ja kykyä hallinnoida laajoja talouksia. Kristin Lagardin ehdokkuuden ydin ei ole siinä, että hän on eurooppalainen, vaan, vaan hän on äärimmäisen pätevä nainen, jolla on äärimmäisen vahvat johtamistaidot, jotka ovat tulleet esiin kriisin aikana. Tarvitaan kun ajatellaan sitä, että ahdingossa olevat valtiot ja tahot tarvitsevat rahoitusta, niin uskon, että nimenomaan Lagarde on oikea nainen tekemään kiistankinalaisia ratkaisuja ja löytämään parhaat ratkaisut. Me emme saa jumiutua tämänhetkiseen eurovyöhykkeen kriisiin. Olipa ongelmat minkälaisia tahansa tulevaisuudessa, uskon, että Lagardilla on riittävät taidot ja näyttöä siitä, että hän voi johtaa IMFää taloudellisen myllerryksen läpi ja voi myös varmistaa sen, että IMF on tärkeä myös tulevien sukupolvien aikana. Kun ajatellaan rahoitusmarkkinoita, nehän eivät kunnioita kansallisia rajoja, ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että globaalit instituutiot tekevät yhteistyötä ja ottavat huomioon kansalliset politiikat. Minä puolan sitä, että tehdään yhteistyötä, jotta voidaan tukkia sääntelyaukot, mutta Kriisi on osoittanut sen, että EUn talouksienkin välillä on jopa eurovyöhykkeen sisällä suuria eroja, puhumattakaan e- ei-euromaista. Kaikki meidän maamme ovat joutuneet tämän kriisin kohteeksi eri tavalla. Meillä on erilaisia kokemuksia siitä. Yhde, yksi ääni ei ole niin vahva kuin monien äänten harmonia. Kiitoksia kovasti. Nyt vihreiden puolesta Lambert. Puolitoista minuuttia. Vous m'entendez? Oui. Monsieur... Niin hyvät kollegat, hyvä komission jäsen, neljä huomiota. Ensinnäkin haluaisin puuttua Ulle Schmidtin eh, kannanottoon, kun puhutaan prosessista. Eh, on eh, tärkeää, että eh, joskus mietitään energiaa silloin, kun eh, rekrytoidaan eh, esimerkiksi keskipäällikkö Siinä täytyy katsoa, minkälaista ammattitaitoa on. Tietenkin pitää olla hyvin avoin prosessi mutta mitä meillä nyt on sellaisia kokouksia, jonne osallistuvat valtion ja hallitusten päämiehet. Se ei vahvista Euroopan unionin uskottavuutta ja Dominic Strauss-Kahnin episodin jälkeen Eurooppa ei voi äh, miettiä ainoastaan puoliksi sitä eh, ehdokasta, jota esitellään. Eh, minä en pidä teitä tässä eh, mitenkään vastuullisena, mutta minun mielestäni me tarvitsemme, tarvitsemme paljon ammattimaisemman prosessin. Ja sitten puuttuisin siihen, miten Rova Swinburne sanoi, meidän pitää vastata avoimesti teille myös herra Faragelle. Meidän ei meidän pitää miettiä, miten eurooppalaiset voivat olla merkittävässä osassa niin, että puhutaan monella äänellä. Tässä puhutaan äänten harmoniasta, mutta te tiedätte, näin ei toimita. Ja jos ei ole sellaista, joka vastaa liittovaltiota, niin silloin ei saada harmonista ääntä, koska jokainen puhuu omalle edustajalle tai omalle valitsijakunnalleen tälläkö tavoin te puolustatte Iso-Britannian suverenisuutta ja se pätee kaikkiin valtioihin, pieniin ja suuriin valtioihin. Ja jos mietitään, että yksin ainoastaan voi tässä saada ääntänsä kulville, silloin te erehdytte. Kolmanneksi vielä tässä kriisivaihe. Tässä meidän täytyy miettiä, että näissä keskusteluissa, joita käydään Troikan kesken loppujen lopuksi IMF äh, tässä vaiheessa 80-90-luvulla äh, äh, se on järkevämpi. Ja minun mielestäni tässä ollaan tilanteessa, jota emme voi hyväksyä eurooppalaisina. En tiedä, oletteko te mitenkään katolisempi kuin Paavi itse, mutta... Kiitoksia. Seuraavaksi Kluute puolitoista minuuttia. Hän edustaa GUE-ryhmää. Ja, dankeschön, liebe Kolleginnen und Kiitoksia, hyvät kollegat. Tässähän ei ole kyse henkilöstä, vaan ennen kaikkea vaalimenettelystä. Tiedot valintamenettelystä. jos tätä tutki internetissä, niin sieltä löytää vain yhden vastauksen hämmästyttävästi, että USA ja Eurooppa jakavat molemmat pääjohtopaikat. Siis taloudellisesti voimakkaammat maat jakavat keskenään niin sanotusti vähemmistönä vallan maailmantaloudesta. Tämä on federalismia, siinä ei ole mitään demokratian kanssa tekemistä, me ei voi sitä hyväksyä meidän näkökulmastamme. Dominik Stroskaanin ero tarjoaa suuren mahdollisuuden, nimittäin että tässä vaiheessa lähdetään selkeävään muutokseen valintamenettelyssä niin, että sitä saadaan niin avos, transparentti ja sellainen, että se perustuu pätevyyteen ja laatuun, niin kuin kansalliset ovat vaatineet viime aikoina. Tähän kuuluu, että olisi äänemmistö IMFn jäsenmaista ja enemmistö myöskin osuuksista. Nyt on katsottu vain osuuksia. Ja se johtaa rakenteellisen enemmistöön taloudellisesti voimakkaille valtioille. Valmennettelu on tällainen muutos ja IMFn reformi, se vastaa myös globaalien taloussuhteiden muutosta ja se antaisi myös kehitysmaille mahdollisuuden vaikuttaa IMFn jatkokehitykseen. Ja globaalien epätasa-arvoituksien pienentämisen täytyy IMF saada myös sitoutettua toimimaan. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Farage, kaksi minuuttia. Komissaari Rehn, olen katsellut tässä IMFn tilastoja ja taulukoita, ei mitään, ja peruskirjaa se haluaa vähentää epätasapainoa ja auttaa pulassa olevia maita niin, että Siis tehän tunnette tämän peruskirjan kyllä varmasti hyvin, mutta missään ei sanota, että IMFn tarkoitus on tukea poliittisia kokeiluja. Kuitenkin juuri näin Dominic Strauss-Kahn teki. Hän käytti IMF eurohankkeen pelastamiseksi. Ja nyt te haluatte hyväksyä Kristin Lagaarin toisen Euroopan poliittisen eliitin jäsenen, eurofanaattisen ihmisen, joka kuvittelee, että tätä projektia voidaan pönkittää. Minusta hänellä on oma lehmä ojassa ja hän on äärimmäisen epäpätevä epäsopiva eh, ehdokas. Eh, ei tässä ole kyse ainoastaan eh, eurovyöhykkeen tai ei eurovyöhykkeen verorahoista, vaan nyt koko maailman täytyy auttaa euro, euron ongelmia ja Kreikkaa. Ehkäpä jollain tapaa häntä jopa tarvitaan Lagaria, koska paitsi että Kreikalla on Matti kukkarossa ja me joudumme uusiin pelastustoimiin, niin itse koko Euroopan keskuspankinkin toimintaa joudutaan kyseenalaistamaan. varoitan, että te ette voi jatkaa olemme varoittaneet, että tätä huonoa velkaa ei voida jatkaa. Saattaa käydä niin, että ehkäpä koko Euroopan keskuspankkikaan ei ole sol- solventti, joten minun mielestäni Lagarde on äärimmäisen huono vaihtoehto ja kansainvälinen yhteiskunta jossain vaiheessa tulee teille lukemaan madonluvut, ei ehkä vielä. Kiitoksia Farage. Ja nyt menemme eteenpäin muihin puhujiin. Listallani on ensinnäkin Gozes, kaksi minuuttia. Merci, madame le président. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Minä puhun Rova Lullingen ja Ranenin puolesta. Minä en kuitenkaan käytä eh, kokonaisuudessaan tätä puheaikaa. Haluaisin vain muistuttaa teitä, aivan kuten jotkut ovat sanoneet, että valintamenettely IMFssä eh, on tärkeää, että Eurooppa esittää yhtenäisen kannan ja kyseessä eivät ole ainoastaan jäsenvaltiot, vaan myös komissio. Ja te olette sitoutuneet tähän täällä parlamentissa me, meistä monet, paitsi herra Farage, me haluamme, että tämä tasapaino, joka on säilynyt EUn ja Yhdysvaltain välillä, jatkuisi me ymmärrämme aivan täysin, että nousevat valtiot eh, haluavat merkittävämmän osan päätöksenteossa IMFssä ja näin eh, pitäisi uudistaa myös tämän kansainvälisen tahon rakenteita, aivan kuten komissaari muistutti. Mutta nyt on liian aikaista muuttaa radikaalisti tasapainoa, joka vallitsee tässä elimessä jäsenvaltioiden kesken. Ainoa yksi eurooppalainen ehdokas on ottanut yhteyksiä eri jäsenvaltioihin. Tämä ehdokas on riittävän pätevä, hänen kokemuksensa, moraalinen lujuutensa, hänen englanninkielen taitonsa ja monipuolinen osaamisensa vastaavat sitä, mitä tarvitaan IMFn pääjohtajalla tässä on konsensus takana ja kyseessä on vaihe, jossa tämä instituutio on ollut ratkaisevassa osassa ja näin on pyritty palauttamaan rahoitustasapainon. Meidän pitää siis toimia parhaamme mukaan, jotta saamme Christine Lagardin pääjohtajaksi. Kiitoksia ja seuraava puhuja on edustaja Chikluna. Hän ei kuitenkaan ole täällä salissa, joten Rova Beres. Kiitoksia puhemies. Niin tässä keskustelussa on minun mielestäni pieni paradoksi. Toisaalta eh, Maailmanpankki ja IMF eh, ei haluta, että mikään muuttuu, mutta me eurooppalaiset, eh, meidän etumme mukaista on se, että moni, monenvälisyys toimii ja monenvälisyys ei toimi, multilateraalisuus ei toimi, jos siellä on G20 nousevia maita. Meidän täytyy todellakin miettiä dynamiikkaa. Ja minun mielestäni on paradoksaalista, että nyt kun halutaan nopeasti eh, nimittää eurooppalainen IMFn pääjohtajaksi, eh, me emme ole esimerkillisiä eurooppalaisia ja sanoisi, että tämä, eh, tässä puhutaan myös euroalueen ulkoisesta edustuksesta. Minkä tähden haluatte nopeasti nimittää eurooppalaisen, jos ei samalla mennä eteenpäin tässä asiassa? jos te sanotte, että ei tarvitse kiirehtiä. Jos haluamme multilateraalista toimintaa, meidän pitää olla johdonmukaisia, meidän pitää osoittaa, miten se voi toimia tulevaisuudessa, koska minun mielestäni, kun katsotaan kansainvälistä hallintaa, IMFllä on merkittävä rooli, ei ainoastaan ajatellen eurooppalaista velkaa ja eurooppalaisten valtion velkaa, se on olennainen tehtävä, mutta IMFn tehtävä menee vielä pidemmälle kuin tämä. Kyse ei ole pelkästään markkinoiden vakaudesta. Siinä mm, halutaan mm, korjata niitä epätasapainoja, jotka ovat johtaneet kriisiin. Ja mm, tässä hallinnan tehtävä on olennainen. Tässä meitä sosiaalidemokraatteja kiinnostaa se, että IMF on tehtävässään ajatellen, että se tasapainottaa epätasapainoisuuksia. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Rova Beres, sen jälkeen Le Jarik, minuutti. Euh, Hyvä komissaari, minä en mitenkään ylen katso tämän uuden henkilön valintametodia, mutta olisi myös hyvä tietää, että minkälaista uutta roolia tämä instituutio tulee jatkossa esittämään, jotta voidaan päästä pois tämänhetkisestä rahoituskriisistä. Rahoitusmaailmaa on, demokratisoitu, se on demokratisoitunut mm, Minun mielestäni e USA vähemmistö toimivalta tulisi poistaa. Tämän instanssin tulisi olla väline, jonka avulla voidaan torjua spekula- spekulointia, voidaan tasapainottaa perusmateriaalien hintaa. Ja tämän instituution tulisi luoda uusi suuri prosessi niin, että, että rahasta, valuutasta tulisi maailmanlaajuisen yhteistyön väline eikä valuutta sodan väline. Eikä käy, käy se, että pankkirit pitävät ihmisiä pelinappuloina. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Langen olisi listallani, mutta hän ei olekaan paikalla, joten annan puheenvuoron edustaja Tuunun und Hohensteinille. Kiitoksia, rouva puhemies. Ei ole hyvä, että IMFstä puhutaan tai on puhuttu tämän skandaalin yhteydessä, jonka Dominic Strauss, Dominic Strauss-Kahn aiheutti koko tärkeän instituution kunnian kyseessä, mutta myöskin eurooppalaisen politiikan prestiisi on kyseessä. Mielestäni jos tämän ansiosta ei enää suvaita tällaista käytöstä, josta on tiedetty, niin se olisi ainoa hyvä asia tässä kamalassa asiassa. Mutta nyt täytyy taistella sen puolesta, että tämä äh, virka ja instituutio IMF äh, saavat takaisin sen hohdon, joka niillä oli aiemmin. Ja keskeistä tässä on, että valitaan pätevä henkilö siihen virkaan ja joka voi vakauttaa asioita nykyisessä epävakaassa tilanteessa. Tärkeää tässä on henkilön pätevyys. Financial Times valitsi euroalueen parhaimmaksi valtiovarainministeriksi Juri Lagardin. Hän on henkilö, jonka uskottavuudesta ei voi olla epäilystä. IMFn roolia ei voida ylenkatsoa tai aliarvioida juuri nyt kriisiaikana. Tämä kriisi koskee monia maita, monia maita myös Euroopassa. Joten eurooppalaisen ajattelutuvan täytyy olla läsnä äh, valuuttarahastossa. Tähän tarvitaan sellainen henkilö, joka ymmärtää oikein tämän kriisin olemuksen. Ja tiedän, että Rovalan Gard, äh, kun otetaan huomioon kykynsä, kokemuksensa, kun hän on tai pystyy hyödyntämään kansainvälistä kokemusta, niin hän ei kadota näköpiiristä eurooppalaista intressiä. Ja itse hän sanoi, että jos hänet valitaan, niin annan koko yritysjohtajan, lakimiehen, ministerin, naisen kokemuksen käyttöön tälle instituutiolle. Ja pitäkäämme tämäkin mielessä tässä tilanteessa, joka on nyt hyvin vakava. Kiitoksia kovasti. Nyt menemme Catch the Eye-vaiheeseen. Kaksi kollegaa on listallani. Ensimmäinen on Ferreira, minuutti vain. Obrigado, signora presidente. Kiitoksia, rouva puhemies. Niin, IMFn pääjohtajan valintaa prosessia ei voida erottaa äh, niistä ongelmista, joita kapitalistinen järjestelmä on osoittanut järjestelmän johtavissa instituutioissa tapahtuneissa muutoksissa, tai muuto, niitä muutoksia ei voida erottaa esimerkiksi siitä, että kansainvälinen valuuttajärjestelmä, sitä ei ole onnistuttu uudistamaan, eikä sitä voida myöskään erottaa valuutta sodasta, jossa dollari jyllää samassa prosessissa köyhät vain syrjäytyvät entisestään. Tämä prosessi on sellainen, jota ei voida erottaa tarpeesta restrukturoida velkaa eurovyöhykkeellä. Emme voi näin vain, noin vain sokeana rynnätä kohti uutta kolonialistista asennetta. Kiitoksia sitten saralla minut. Kiitoksia puhemies. Nyt vaikuttaa siltä, että 2000 äh, luvulle ominaista on taistelu, jota käydään poliittisen vallan ja äh, rahoituslaitosten kesken. Nyt on äh, sellaisia maita, joita hallitsevat rahoituslaitokset ja kansalaiset näissä maissa tekevät töitä ja kärsivät ja heidän kohtalonsa päätetään markkinoilla. Rova Lagardin ehdokkuus on sellainen, jonka me voimme nähdä hyvällä Euroopan unionista. Eh, hänellä on asiantuntemusta ja hän on saanut sitä eh, rahoituskriisin aikana lisää ja minun mielestäni hän on hyvin pätevä edustaja Euroopan taloudelle eh, IMFssä. Kiitoksia. Kiitoksesta Ryybi vielä minuutti. Ja, danke, Frau Präsident. Ich würde auch einen Techniker bitten, mein pyytäisin teknikkoa hoitamaan mikrofonini, koska se ei vieläkään toimi. Mutta haluaisin silti sanoa, että on tärkeää, että Lagarde tulee tähän johtoasemaan. Hän on soittanut Ranskassa, että hän ymmärtää taloudessa asioita, jotka koskevat myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä. että ne tuovat tehokkuutta ja tulosta. Ja että IMFn osalta hän huolehtii siitä, että ihmisillä menee paremmin ja jakaa voidaan vai sitten, jos saadaan jotain tulosta aikaa. Meidän täytyy pitää mielessä, että maat, juuri joilla on rahoitusvaikeuksia, niin ne saavat oikeat ohjeet ja saavat tietoa, niin kuin mekin pyrimme kovasti näitä ongelmia ratkaisemaan EU-ssa. Edustaja Figuereiro on vielä pyytänyt puheenvuoroa minuutti. Kiitoksia kovasti puhemies. Tämä keskustelu, siinä ei käsitellä todellisia kysymyksiä, siinä vältellään kansainvälisen kapitalismin ongelmaa ja rahoitusmarkkinoiden ongelmaa. Rahoitusmarkkinat vievät meidän talouksiamme ja yrittävät äh, asettaa sääntöjä meidän maillemme. Ja ne vain lisäävät äh, syrjintää ja epätasa-arvoa ja puuttuvat äh, työntekijöiden oikeuksiin ja edesauttavat siinä, että sosiaalinen syrjäytyminen ja köyhyys vain lisääntyy. Ei pelkästään vähiten kehittyneissä maissa, vaan myös Euroopan unionissa tapahtuu näin ja monissa jäsenvaltioissa. Euroopan komission pitää ottaa selkeä kanta, että se haluaa muuttaa tilanteen. Pitää lopettaa nämä veroparatiisit ja tehdä jotakin syrjinnälle. Kiitoksia. Näin keskustelu saatiin päätökseen. Puheenvuoron saa komissaari Olli Rehn. You have the floor, Mr. Commissioner. arvoisa äh, äh, niin, puhemies. Minä haluaisin äh, kiittää tästä sisällökkäästä keskustelusta. Minun mielestäni tässä on nyt laaja konsensus parlamentissa, ei aivan täysi, mutta laaja konsensus valintamenettelystä, joka koskee IMFn uuden pääjohtajan valintaa. Sen pitää olla avoin, läpinäkyvä ja ansioihin perustuva valintamenettely. Käsitin, että täällä on laaja kannatus myös rouva Lagardin ehdokkuudelle ja häntä EUn jäsenvaltiot ja komissio ovat jo tukeneet IMFn pääjohtajaehdokkaaksi. ehdokkaaksi. Haluaisin esittää tässä kolme seikkaa, jotka liittyvät keskusteluun. Ensinnäkin IMF on ollut ratkaisevan tärkeässä roolissa yhteistyössä EUn kanssa, kun on haluttu päästä yli EUn kriisin. Ja siinä Dominik Strauss-Kahn oli hyvin merkittävässä asemassa IMFn pääjohtajana. Edelleenkin meillä on edessämme aikamoista myllerrystä tietyillä valtion lainamarkkinoilla tiettyjen maiden osalta. Me olemme kuitenkin pystyneet pitämään tämän valtion velkakriisin rajallisena ja tämä on ollut olennaista. Tietenkin tätä työtä pitää jatkaa ja meillä on edelleen edessämme vaikeita päätöksiä, ei ainoastaan tulevina viikoina kesäkuussa. Meidän pitää muistaa, että eh, Lehman Brothers-katastrofeja ei Euroopan maaperällä ole ollut. Meidän pitää varmistua siitä, että uusia Lehman Brothers-tapauksia ei tule Eurooppaan. Se olisi tuhoisaa ajatellen talouskasvua ja työllisyyttä Euroopassa. Ja toiseksi, meillä on ollut oikein hyvää yhteistyötä komission, EKPn ja IMFn kesken. Se ei ollut mitenkään selvää silloin, kun aloimme noin puolitoista vuotta sitten torjumaan näitä rahoitusmyllerryksiä. Nämä kolme instituutiota. Niillä on kaikilla oma, omat säännöksensä, oma filosofiansa, oma itsenäisyytensä. Ei ollut mitenkään itsestään selvää, että voisimme tehdä yhteistyötä näissä haasteissa. Siitä huolimatta uskallan sanoa, että pragmaattinen kriisitietoisuus on vallinnut ja auttanut meitä tekemään yhteistyötä ja olemme saaneet rajattua tämän kriisin ja suojaamaan talouksiamme. Meidän täytyy uudistaa myös ulkoista edustusta. Niin kuin sanoin avauspuheenvuorossa, meillä on valtava tehtävä siinä, että uudistamme talouden hallinnan sisäisesti ja me vielä voimme eh, toimia tässä ennen kesätaukoa. Tämä on erittäin tärkeää Euroopan unionin uskottavuuden kannalta kriisiaikaan, joten meidän täytyy varmistua tehdä parhaamme, jotta eh, saamme päätökseen tämän välttämättömän EUn talouden hallinnan uudistusprosessin. Saamme sen päätöksen todella. Eh, yhtenäinen ääni pitkällä aikavälillä ja lyhyellä aikavälillä politiikkaa pitää koordinoida jäsenvaltioiden välillä niiden jäsenvaltioiden kesken, jotka ovat G27 tai IMFssä. Olen nähnyt paljon parannusta tässä asiassa niin, että jäsenvaltiot, jotka ovat G20 tai IMFssä tai G7, nämä EUn jäsenvaltiot ajavat yhteisiä tavoitteita ja toimivat orkesterina, eivätkä hajaäänin. Totta kai meillä on paljon parantamisen varaa ja meidän täytyy keskustella tästä, mutta ensin pitää viedä päätökseen sisäinen hallinnan uudistus ja sen jälkeen palaamme niihin kysymyksiin, miten voimme parantaa euroalueen ulkoista edustusta, koska nousevien talouksien tulo tarkoittaa sitä, että EUn intresseissä, sen kansalaisten jäsenvaltioiden intresseissä on se, että olemme yhtenäisempiä ja tehokkaampia, kun edistämme omia intressejämme globaalilla näyttämällä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Hyvä komissaari, näin saimme keskustelun päätökseen. Menemme seuraavaan esityslistan kohtaan. Se on aivan erilainen kuin tähän saakka käsitellyt. Kyse on